Seuraavaksi esityslistalla ovat suulliset kysymykset neuvostolle ja komissiolle naisiin kohdistuvan väkivallan poistamisesta. Ja muistutan, että tänään on naisiin kohdistuvan väkivallan poistamista koskevan, koskeva kansainvälinen päivä. Ja tämä on meille äärimmäisen tärkeä aihe. Annan heti puheenvuoron esittelijä Svenssonille viideksi minuutiksi. Tack, fru talman. Kiitos puhemies. Tänään on 25. marraskuuta 10. YK kansainvälinen päivä naisten väkivaltaa vastaan. Itse koko aikuiselämäni olen poliittisesti tehnyt työtä naisjärjestöissä, verkostoissa torjuakseni tätä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Ja minä työssäni olen käyttänyt kaikkia mahdollisia sanoja kuvailemaan, millainen tilanne todella on. Ja nyt minusta tuntuu, että olen käynyt, käyttänyt sanoja toisensa perään ja olemme yhdessä käyneet tähän taistoon. Minusta tuntuu, että meidän täytyy todella nyt nähdä konkreettisia toimenpiteitä tällä saralla. Kyseessä on väkivalta, joka riistää naisilta heidän ihmisoikeutensa. He eivät pysty jatkamaan joka päivästä elämäänsä Tämä on väkivaltaa, joka ohjaa naisten ja nuorten tyttöjen elämää kaikissa elämäntilanteissa. Meidän on rikottava hiljaisuus, että parlamentissa ja myös muissa piireissä teemme yhteistyötä niin, että voimme todella lopettaa tämän väkivallan. Kyseessä on lähisuhdeväkivalta, seksuaalinen häirintä, fyysinen ja psyykkinen väärinkäyttö, raiskaukset, murhat, seksiorjakauppa, sukupuolinen silpominen, aseellisissa selkauksissa ja sodissa konfliktien jälkeen naiset, naisiin kohdistuu henkilökohtaisesti ja kollektiivisesti paljon enemmän väkivaltaa. On olemassa sellaisia, jotka sanovat, että lähisuhdeväkivalta on yksityisasia, perheiden sisäinen asia, mutta ei se ole sitä. Tämä on rakenteellinen ongelma, yhteiskunnallinen ongelma. Yhteiskunnan on kannettava vastuu siitä, että tämä väkivalta saadaan loppumaan. Tämä on rakenteellinen ja laajalle levinnyt ongelma, joka koskee kaikkia alueita ja maanosia. Jotta saamme sen loppumaan, kaiken sukupuolen liittyvän väkivallan on välttämätöntä, jotta saamme aikaan tasa-arvoisen yhteiskunnan. Tämä on mielestäni osui, osoitus myös tästä epätasapainoista vallanjakautumisesta naisten ja miesten välillä, ja se johtaa myös siihen, että se ylläpitää tätä valtajärjestystä. Siksi työn avulla on lopetettava väkivalta, jota miehet harjoittavat naisia ja lapsia kohtaan. Kyseessä on valtakamppailu, ajattelu seksuaalisuudesta, sukupuolesta sekä yhteiskuntarakenteesta, jossa miehillä on ylivalta naisiin. Miesten harjoittama väkivalta naisia kohtaan on selkeää ja se osoittaa nämä epätasapainoiset voimasuhteet. Kyseessä on myös kansanterveysongelma, sosiaalinen ongelma ja se tarkoittaa ei pelkästään henkilökohtaista kärsimystä, mutta suuria kustannuksia myös yhteiskunnalle ja ennen kaikkea väkivalta on tasa-arvokysymys ja siksi meidän on käytävä käsiksi ongelmaan nimenomaan eh, tasa-arvoperspektiivistä. Se tarkoittaa myös sitä, että EUlla on toimivalta ryhtyä toimenpiteisiin. Ja nimenomaan EUn toimenpiteet ovat sellaisia, joihin minä ja kollegani naisasiain ja tasa-arvovaliokunnassa vetoamme. EU:ssa on Daphne-ohjelma, joka antaa tiettyä taloudellista tukea erilaisille aloitteille, joilla pyritään torjumaan tätä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Se on välttämätöntä, mutta se on täysin riittämätöntä toistaiseksi. Siksi parlamentin nais- ja tasa-arvovaliokunta kysyy komissiolta ja neuvostolta, suunnittelevatko he jotain sellaista, että jäsenvaltiot voivat esittää kansallisia toimintasuunnitelmia naisväkivallan torjumiseksi. Tukeeko komissio ja neuvosto sitä, että meillä olisi yhtenäinen strateginen EU-suunnitelma väkivallan torjumiseksi? Tämänhetkisten sopimusmääräysten mukaan meillä on velvollisuus tehdä työtä sukupuolten välisen tasa-arvon puolesta. Koska komissio aikoo järjestää eurooppalaisen naisväkivaltaa torjuvan vuoden, teemavuoden, olemme toistuvasti vuodesta 1997 pyytäneet tätä. Mielestäni nyt olisi oikea aika sille. Kiitos. Okay, Grazie. Kiitoksia. Seuraavaksi ministeri Torstensson. Olkaa hyvä. Kiitokset, rouva puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet ja valiokunnan puheenjohtaja, tasa-arvo ja naisten oikeuksien valiokunnan puheenjohtaja on ottanut esille vakavan ja polttavan kysymyksen me haluamme tehdä jo alusta alkaen selväksi, että naisiin kohdistuvalla väkivallalla ei ole minkäänlaista sijaa sivistyneessä yhteiskunnassa. Tänä vuonna on kymmenes YK päätöslauselman vuosipäivä. 25. marraskuuta kymmenen vuotta sitten perustettiin naisin kohdistuvan väkivallan poistamista koskeva päivä. Tänään me muistamme näitä lukuisia naisia ja tyttöjä, jotka ovat joutuneet väkivallan uhreiksi sota-alueilla ja konfliktivyöhykkeillä. Me olemme tietoisia siitä kärsimyksestä, joka kohtaa naisia koko maailmassa. Heidät raiskataan, heitä pahoinpidellään, heitä kohdellaan kaltoin tai he joutuvat kohdelluksi objekteina. Me ilmaisemme solidaarisuutemme uhreja kohtaan. Me olemme pahoillamme pakkoavioliitoista ja kunniarikoksista. Äh, Nämä voivat ulottua jopa murhaan asti. Me olemme tietoisia näistä levottomista luvuista, kuinka monia väkivallan tekoja päivittäin naisiin Euroopassa kohdistuu. Naisiin kohdistuva väkivalta on ongelma, joka koskee lukuisia eri politiikan alueita. Tämä käy selvästi ilmi myös päätöslauselmassa, jolla pyritään poistamaan naisiin kohdistuva väkivalta. Tästähän on määrä äänestää huomenna. Naisiin kohdistuva väkivalta ei ole pelkästään rikos ja epäoikeudenmukainen teko naisia kohtaan. Se koskee myös miehiä ja siinä mielessä se on tasa-arvokysymys miehiä usein tekijöinä. On siis otettava kokonaisnäkökulma ja lähdettävä laajasta määritelmästä, mitä on väkivalta, joka naisiin kohdistuu. Tasa-arvotyössään neuvosto lähtee tasa-arvoperiaatteen integroimisesta ja EU-sopimuksen artiklojen mukaisesti naisten ja miesten tasa-arvo otetaan huomioon kaikessa EUn työssä. Monessa eri yhteydessä neuvosto on ottanut esille naisiin kohdistuvan väkivallan ongelman. Haluan mielelläni mainita tähän myös jotakin myönteistä. Yksi ehkä kaikkein menestyksekkäin esimerkki tasa-arvoseikkojen integroimisesta EU-seikkoihin on naisten aseman huomioiminen aseellisissa konflikteissa. Ja me lähdemme, me alamme jo nähdä, miten äh, muun suhtautuminen alkaa muuttua. On itsestään selvää, että neuvoston kyky toimia tällä alueella on rajallinen, koska kyseessä ovat toimivaltuudet, jotka määritellään sopimuksissa, ja jäsenvaltiot ovat varsinaisesti vastuussa sellaisista kysymyksistä, jotka kuuluvat niiden toimivaltaan ennen kaikkea sisä- ja oikeuskysymyksistä sekä kansanterveysseikoista jäsenvaltioiden oikeus on muodostaa ja muotoilla omat suunnitelmansa naisiin kohdistuvan väkivallan poistamiseksi, mutta myös yhteistyöllä oman oma etunsa. Lisäksi tarvitaan toimia eurooppalaisella tasolla on äh, kitkettävä pois sukupuolisidonnainen väkivalta. Tämä on yksi niistä kuudesta painopistealueesta, jotka mainitaan komission vuoden 2006-2010 tasa-arvosuunnitelmassa. Tällä otsakkeella komissio tukee jäsenvaltioita ja laatii vertaavia tilastoja, lisää tietoisuutta levittää hyviä käytänteitä ja tekee yhteistyötä tutkimuksen alalla. Me odotammekin mielenkiinnolla komission uutta tasa-arvosuunnitelmaa vuoteen 2015. Tukholman ohjelma, joka on määrä hyväksyä ensi kuussa, muodostaa puitteet sille, että voidaan puuttua moniin näihin naisiin kohdistuvan väkivallan piirteisiin, joita parlamentti on tuonut esille. Tämä on myös ohjelma, joka on helpompi myöhemmin toteuttaa. Näistä puhutaan paljon EU-tasolla ennen kaikkea, kun on kyse tietoisuuden lisäämisestä, tiedon keruusta ja hyvien käytänteiden ja esimerkkien vaihtamisesta. Jotkut teistä olivat ehkä puheenjohtajamaan konferenssissa Tukholmassa. Me otimme esille strategioita torjua miesten naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. On määrä nimenomaan vaihtaa kokemuksia ja keskustella tulevasta politiikasta. Päätös luoda Daphne 3-ohjelma, jolla on paljon voitu torjua lapsiin, nuoriin ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, on myös ollut tärkeä päätös. Daphne-ohjelmalla on ollut huomattava merkitys ja on sitä jatkossakin meidän yhteiskunnassamme. Päätöslauselmassanne olette aivan oikein painottaneet sitä, että että meillä ei ole säännöllisiä verrattavia tietoja erityyppisistä naisiin kohdistuneista väkivallan teoista. Neuvosto korostaa sitä, että faktapohjaisten verrattavien tietojen keruu on oleellista, jos haluamme yhdessä voida taistella naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan eurooppalaisella tasolla. Toivon, että Euroopan tasa-arvoinstituutti, joka perustetaan neuvoston ja parlamentin yhteistyöllä voi antaa oman merkittävän panoksensa tällä alueella. Neuvosto itse on jo ryhtynyt konkreettisiin toimiin, jotta voisimme parantaa tilastojen saatavuutta, kun on kyse naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Neuvosto toimii Pekingin toimintaohjelman mukaisesti ja kerää ennen kaikkea kolmen relevantin alueen tietoja. Ensinnäkin naisiin kohdistuva väkivalta kotona, toisekseen sukupuolinen häirintä työpaikalla ja kolmas alue naiset ja aseelliset konfliktit. Me olemme edistyneet, mutta luonnollisesti vielä paljon on tehtävä. Monet maailman eh, huonommassa tilanteessa olevista naisista asuvat kehitysmaissa. Neuvosto on tietoinen tästä ja hyväksynyt monia johtopäätöksiä, jotka koskevat tasa-arvoa ja naisten asemaa kehitysyhteistyössä. On tärkeää ottaa huomioon kaikenlaiset sukupuoleen liittyvät väkivallan muodot niin, että haitalliset perinteet, käytännöt saadaan loppumaan, kuten esimerkiksi sukupuolielinten silpominen. Mutta tähän ei pidä eh, tyytyä, on kyse myös pakkoavioliitoista ja ne ovat todellisuutta myös EUn omalla alueella. Euroopan parlamentti on johdonmukaisesti ollut ehdottamassa toimenpiteitä ja tämän linjan mukaisesti neuvosto on vahvistanut oman sitoumuksensa. Me haluamme suojella kaikkein haavoittuvaisimpia Kyse on ennen kaikkea tyttöjen tilanteesta. Tätä koskeva johtopäätös hyväksyttiin neuvostossa viime vuonna ja tuossa johtopäätöksissään neuvosto totesi siteeraan, että kaikenlainen tyttöihin kohdistuva väkivalta mukaan luettuna ihmiskauppa ja muu vahingoittava toiminta ovat kaikki sellaisia toimia, jotka on poistettava. Meidän on saatava aikaan todellinen tasa-arvo yhteiskunnassa. Kuten arvoisat parlamentin jäsenet jo aluksi korostivat, tämä naisiin kohdistuva väkivalta estää naisia osallistumasta täysimääräisesti sosiaaliseen, poliittiseen, taloudelliseen elämään. Naiset, jotka suljetaan sosiaalisen toiminnan ulkopuolelle mukaan luettuna työnteko, ovat marginalisoitumisuhan alaisia. He ovat myös vaarassa vajota köyhyyteen. Tästä pääsen tuohon koko perspektiiviin, jonka mainitsin alussa väkivallan rakenteellinen luonne. Naisiin kohdistuva väkivalta on kattava ongelma. Tarvitaan kattavampaa tasa-arvoa, jotta naiset voivat myös yhdessä torjua väkivaltaa. Naiset, joilla on vapaus hyödyntää kaikki kaikkea potentiaaliaan, eivät altistu väkivallalle niin kuin naiset, joilla tähän ei mahdollisuutta ole. Neuvosto on useaan otteeseen korostanut, että on helpotettava naisten köyhyyttä. Työllisyys on usein paras keino päästä köyhyydestä. On tehtävä enemmän, jotta naisten osallistuminen työmarkkinoille helpottuu. Taloudelliset ja sosiaaliset kriisit tekevät naisista haavoittuvampia. 30. marraskuuta 2009 neuvoston odotetaan kokouksessaan hyväksyvän johtopäätökset tasa-arvosta. Kyseessä on tarkoitus taata tasa-arvoseikkojen integrointi ja erityiset tasa-arvotoimenpiteet, jotta ne saavat näyttävän aseman ja niistä muodostuu näyttävä strategia, näkyvä strategia. Kun nyt on kyse tuosta YK päätöslauselman eh, vuosipäivästä, naisiin kohdistuvan väkivallan poistamista koskeva päivä on perustettu kymmenisen vuotta sitten. Me tunnustamme, mikä tämä ongelma on ja olemme myös tyytyväisiä mutta toteamme, että paljon on vielä tehtävä. Hyvin suuri osa meidän työstämme naisin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi Euroopassa tapahtuu kansainvälisissä puitteissa. Seuraavassa kokouksessaan maaliskuussa 2010 YK naisten komitea käy läpi Pekingin toimintasuunnitelman ja Ruotsi puheenjohtajamaana on jo työstänyt eh, raportin edistyksestä, jota Euroopan unionissa on saatu aikaan ja niistä haasteista, joita edelleen on jäljellä. 30. päivä marraskuuta neuvoston odotetaan hyväksyvän neuvoston päätelmät tästä asiasta. Pekingin toimintasuunnitelma antaa meille rakenteen ja pitkän aikavälin asialistan ajaa kansainvälistä tasa-arvopolitiikkaa ja neuvosto on aktiivisesti mukana tässä työssä. Merkittävä osuus siitä kohdistuu juuri naisiin kohdistuvan väkivallan poistamiseen. Naisväki, naisia, naisiin kohdistuva väkivalta ei tunnusta valtakunnan rajoja. Meidän täytyy tarttua siihen sekä Euroopan sisäpuolella että ulkopuolella kansainvälisellä tasolla. Meidän pitää tehostaa äh, taistelua sukupuolen lähtöisen väkivallan torjumiseksi rajojen sisällä. Samoin myöskin painotettava myöskin äh, perheväkivaltaa ja sen äh, vastaista taistelua. Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin edustajat, toistan mitä alkuun totesin Naisiin kohdistuvalla väkivallalla ei ole sijaa nykyyhteiskunnassa. Olen kiitollinen parlamentille siitä, että se on nostanut tämän asian esille tänään. kannatan, sillä on neuvoston täysi varaukseton tuki. Ja, ja mm, olemme kaikki valmiit noudattamaan oikeudenmukaisuutta, solidarisuutta. Kiitoksia. Grazie, ministeri. Kiitos, ministeri. Seuraavaksi komission jäsen De Hucht. Puheenvuoron varten, olkaa hyvä. Merci euh, beaucoup. Euh. Kovasti kiitoksia, rouva puhemies. Kun nyt vietämme kansainvälistä naisiin kohdistuvan kivalan poistamisen kansainvälistä päivää, komissio haluaa toistaa voimakkaan poliittisen sitoumuksensa – hävittää naisen kohdistu väkivaltaa. Sitoumus näkyy myös tiedonannossa, joka liittyy Tukholman ohjelmaan. Siellä painopistealueessa on myös tarve kiinnittää erityistä huomiota lasten oikeuksiin ja haavoittuvien henkilöiden oikeuksiin, kuten uhreihin, naisiin, jotka ovat väkivallan uhreita tai vanhuksiin. Tiekartassaan tasa-arvon tiimoilta kaudelle 2006-2010 Euroopan komissio on sitoutunut myös osallistumaan siihen, että poistetaan sukupuoleen liittyvä väkivalta ja ihmiskauppa. Niin ikään se on tärkeä uudessa strategiassa, joka perustuu tiekarttaan. Sitä ollaan nyt valmistelemassa. Niin ikään on tärkeää rahoittaa konkreettisia toimia konkreettisissa hankkeissa komissio on jo halunnut daphne ohjelman kautta torjua väkivaltaa. Se keskittyy ennen kaikkea väkivallan ennaltaehkäisyyn ja uhreille annettavaan apuun. Tämä täytyy nyt muodostua konkreettisemmaksi. Ensinnäkin komissio on yksilöinyt toimia DAFNE 3-ohjelmassa niin, että aikaan saadaan johdonmukaisempaa ohjelmaa kun on kyse naisiin, lapsiin ja nuorin väkivallasta niin, että meillä on noin 17 miljoonaa tänä vuonna tarkoitusta varten, ja me olemme kohdentaneet, tämän riskiryhmiin sen tuen lisäksi, mitä on jo kansallisissa ohjelmissa. DAFNE 3 työohjelmassa vuodelle 2010 meillä on myös ajateltu kuulemista varten ryhmä. Tämä ryhmä voi auttaa yksilöimään tarvittavia toimia yhteisön tasolla ja rohkaise yhteistä lähestymistapaa jäsenvaltioiden kesken. Komissio haluaa tehdä myös toteuttavuustutkimuksen, joka arvioi, onko mahdollista ja tarpeen harmonoida lainsäädäntöä, kun on kyse lapsikorostetusta väkivallasta tai sukupuolen perustuvasta väkivallasta. Tulokset esitellään ensi vuoden syksyllä. Komission tarkoituksena on kohta yhteen jäsenvaltioiden hallitusten edustajia, yhteisön edustajia ja kansalaisyhteiskunnan järjestön edustajia sekä edustajia myös kansainvälisistä järjestöistä niin, että voidaan täsmällisemmin muotoilla yhteisön politiikkaa. Tämän lisäksi haluamme myös vaihtaa hyviä käytänteitä, hyviä malleja. Niistä keskusteltiin jo vuonna 2007 syyskuussa, kun keskustelemme rikollisuudesta, täytyy vielä tähdentää, että kun on kyse naisiin kohdistuvasta äärimmäisestä väkivallasta, edellyttää se vielä tiukempia välineitä. Siksi komissio onkin esittänyt, että on esittänyt maaliskuussa, että muutetaan eurooppalaisia ihmiskauppaa koskevia rikosmääräyksiä tai kun on lasten seksuaalista hyväksikäytöstä kyse. Tämä koskee ennen kaikkea tyttöjä, jotka ovat kaikkein huonommassa asemassa on haluttu järjestää myös kansainvälinen päivä naisen kohdistuvan väkivallan poistamisen tiimoilta. Me olemme sitä mieltä, että varsinaista vuotta ei voida ruveta kuitenkaan perustamaan ennen kuin meillä on kunnollinen strategia. Nyt antaisin puheenvuoron kollegalle Benita Ferrero-Waldnerille. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies. Rakkaat Äh, parlamentin jäsenet, kuten kaikki tiedätte, aina tietystikin naisena itsekin sitoutunut väkivallan vastaiseen taisteluun, kun kysymyksessä ovat naiset ja myöskin naisten oikeuksien edistämiseen, ei pelkästään vain viimeisten, viimeinen vuoden aikana, kun olen toiminut ulkoasian komission, komission jäsenen, vaan myöskin ministerinä. Ja tätä varten haluaisin lisätä pari sanaa. Mitä tulee ulkoisiin toimiin, yksi tärkeimmistä toimista kehitysmaissa, joista kollega kollegani varmasti puhuu myöhemmin, on, että pyritään torjumaan naisin kohdistuvaa väkivaltaa. Niin, ja uskon, että siitä on tullut hyvin tärkeä ihmisoikeuspolitiikan akseli EU:ssa ja sen toimia vahvistetaan suuntaviivoilla, jotka on hyväksytty 2008 joulukuussa. Näiden suuntaviivojen täytäntöönpano niveltyy niin kolmansien maiden paikallistasoon ja EU-hunkin. Ja itse asiassa kysymys on 90 kolmannesta maasta EU-maiden suurlähettiläistä sekä myöskin komission valtuuskunnista, jotka ovat luoneet oman toimintasuunnitelmansa, kuinka nämä suuntaviivat voitaisiin toteuttaa käytännössä. Ja niissä on mukana useita aloitteita, luotteloita aloitteista aina vuodesta 2000 2010 lähtien aivan systemaattisesti me haluamme välittää selkeän viestin. Naisten oikeuksien polkeminen <clears throat> ei ole oikeutettua minkään kulttuurisen relativismin tai perinteiden pohjalta. Tämän vuoropuhelun puitteissa me myöskin tarjoamme oman yhteistyömme apua, esimerkiksi jotta voitaisiin toteuttaa erityisesittelijän suosituksia, mitä tulee naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja myöskin tasa arvon edistäminen sukupuolten välillä ja sellaisten lainsäädäntöjen ja täytäntöönpanon, joissa syrjintä kielletään. Sen takia tarvitaan Tarvitaan myöskin YK turvallisuusneuvoston päätöslauselmi 132518 täytäntöönpanoa ja tarvitaan myöskin kaiken kattava lähestymistapa, jotta tämä kaikki voidaan toteuttaa. Ja senpä takia uskon, että tässä on hyvä yhteinen periaate perusta niin sellaisille toimille, joilla eurooppalaista turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa viedään eteenpäin, kuin myöskin yhteisöllisille toimille. Uskon, että tämä toiminta on sellaista, jonka kautta meidän pitäisi tehokkaammin saada naisten asiaa esille konfliktitilanteissa, hallinnoinnin, ennaltaehkäisyn ja kriisin hallinnan ja aina rauhaan pääsemisen puitteissa. Olen pyytänyt 40 maailman johtavassa asemassa olevaa naista osallistumaan tämän päätöslauselman 1325 puitteissa järjestämään ministerikonferenssin sen jälkeen, kun tämä historiallisesti on tullut hyväksyttyä. Ja olen todella iloinen siitä, että tämä asia on herättänyt mielenkiintoa YK pääsihteeristössä. Ja mikä on entistä vieläkin huomattavampaa on kenties se, että kun tätä ministerikonferenssia valmistellaan, niin monet kansainväliset järjestöt, kuten esimerkiksi Afrikan unioni ovat päättäneet vahvistaa omia ponnisteluitaan sen puolesta, että tätä 1325 päätöslausemaa pyrittäisiin edistämään juuri kansallisten toimintaohjelmien kautta. Arvoisa puhemies, haluaisin lopuksi vielä palata henkilökohtaisiin tunnelmiin arvostan kovasti sitä, että EUn poliitikot joko ulko- tai sisäpuolella todella keskittyvät nyt naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja sen poistamiseen, mutta että ne ovat myöskin tukevia kaikilta, kaikilta kulmiltaan hyvin usein kuitenkin toiminta jää vain henkilökohtaiselle tasolla, mutta nyt todella tämä näkyy yhteisten ponnisteluiden puitteissa. Kiitos arvoisa puhemies. Kiitoksia. Seuraavaksi poliittisen, poliittisten ryhmien edustajat kansan puolesta. Rouva Matteera, puolitoista minuuttia. Si, grazie, president. Kiitos. Naisiin kohdistuvan väkivallan poistaminen on äärimmäisen tärkeä teema, joka edellyttää merkittävää ponnistelua kaikkien taholta, jäsenvaltioilta, toimielimiltä ja kansalaisyhteiskunta. Naisiin kohdistuva väkivalta, paitsi että se loukkaa ihmisoikeuksia, johtaa vakaviin seurauksiin yksilön ja yhteiskunnan tasolla. Ja niitä ei voida sivuuttaa. Siksi se on teema, joka edellyttää, että sitä käsitellään eri näkökulmista kulttuurisesti. Eli täytyy taistella ajatusta vastaan, että ylipäätään voi jotenkin perustella kulttuurisiin, uskonnollisiin tai sosiaalisiin syihin perustuen. Meidän täytyy järjestää valituskampanjoita myös nuorten parissa, siis kouluissa. Tämän lisäksi meidän täytyy järjestää kansainvälinen eurooppalainen vuosi, kuten me olemme vaatineet jo moneen kertaan. Ehkä sillä olisi hyvä vaikutus eurooppalaisesti kansainvälisesti rakentaa tehokkaampaa johdonmukaisempaa politiikkaa. Poliittisesti on välttämätöntä miettiä, mitkä ovat painopistealueet kansallisesti, eurooppalaisesti ja kansainvälisesti. Olen pitänyt hyvänä siis, että yhä enemmän, ja tässä ollaan lopettelemassa, että YK ja EU välillä on kiinteämmät suhteet niin, että mennään samaan suuntaan toiminnassamme. Paljon on paljon järjestetty myös kuule, kuuleminenkin. Ja apulaispääsihteeri on yksi esimerkki tästä, kun täällä vierailla olen iloinen siitä, että voimme harjoittaa yhteistyötä, joka vahvistuu entisestään. Kiitos puhemies. Kiitoksia seuraavaksi SD-ryhmän puolesta. Rova Thompson, puolitoista minuuttia. Kære kolleger, i dag den 25. november markerer kvinder og mænd Arvoisa puhemies, naiset ovat nyt saaneet tällaisen kansainvälisen päivän, jona pyritään juurimaan naisiin kohdistuvaan väkivaltaan. Asia ei pidä millään lailla vähätellä, vaan kysymys on todella ihmisoikeuksista, oikeudesta elämään, oikeudesta turvallisuuteen. YKssa on arvioitu, että että yksi nainen kymmenestä joutuu elämänsä aikana väkivallan kohteeksi. Ja tämä on paljon vakavampi asia kuin esimerkiksi monet taudit tai vaikkapa liikenneonnettomuudet. Tämä on hyvin tärkeä asia ja komission on todella nopeasti saatava aikaiseksi suunnitelma, jonka kautta EU-politiikossa voitaisiin myöskin pyrkiä naisen asemaa parantamaan. Jäsenvaltioissa tarvitaan ponnisteluja. On selvää, että jotkut jäsenvaltiot ottavat tämän asian vakavammin kuin toiset puheenjohtajuuskaudellaan ähm, Espanja on halunnut asettaa tämän asian todella etusijalle ja uskon, että se on maa, joka todella on myöskin muodostanut asia koskevan tarkkailukeskuksen, seurantakeskuksen, ja tarkoituksena on todella luoda parhaat strategiat tämän vitsauksen poistamiseksi. Meidän täytyy auttaa näissä ponnisteluissa, jotta Espanjan puheenjohtajuuskaudella todella saadaan aikaiseksi tällainen seurantakeskus ja että naiset siitä hyötyvät. Kiitoksia seuraavaksi Alderyhmän puolesta Edustaja Parvanova, minuutti. Mr. President, dear colleagues, no... Puhemies, arvoisat kollegat, paitsi että nyt on äh, äh maailmanlaajuinen naisiin kohdistuvan väkivallan vuosi, Täytyy kysyä, että onko, onko tehty tarpeeksi. Naisiin kohdistuu perheväkivaltaa, sukupuolista väkivaltaa, raiskauksia, elinten silpomisia ja muita. Sukupuoleen perustuvasti väkivallasta yksi pahimmista esimerkistä on Kongossa tapahtuvat tätä, tätä, nämä rikkomukset kaikenlainen väkivallanvastainen taistelu, ihmissalakuljetus mukaan lukien, on erittäin tärkeä. Me olemme tänään äänestäneet Tukholman ohjelmasta ja siihen muutosesityksen, jossa edellytetään naisiin kohdistuvaa väkivaltaa käsittelevää direktiiviä ja toimintasuunnitelmaa. Samoin myöskin sitten uhrien suojeluohjelmaa ja syyllisten tuomitsemishanketta ohjelmaa. Toivottavasti tässä ei nyt sitten piilouduta läheisyysperiaatteen taakse, vaan että saamme saamme, saamme tämän direktiivin nopeasti ja toimintasuunnitelman käsittelyyn tänne. Samoin myöskin sitten pallo siirtyy nyt sitten e- Espanjan, puhe, Espanjan puhe, tulevana puhe, puheenjohtajana, joka painottaa tätä. Toivottavasti me muutkin voimme sitä painottaa. Kiitoksia vihreä aleryhmän puolesta. Yksi minuutti to establish. On todellakin välttämättä saada kunnon oikeusperusta torjuaksemme naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Minäkin kehotan neuvoston komissioa ryhtymään politiikan yhdelle yhteisöllistämiseen. Uusissa jäsenvaltiossa on jouduttu puuttumaan omin neuvoin. Nolla toleranssi olkoon etusijalla kaikessa naisiin kohdistuvassa väkivallassa kaikkialla Euroopassa. Parlamentti vaatii, että neuvosto ja komissio puhuu, puuttuu siihen johdonmukaisemmin. Tämä on kuitenkin askel oikeaan suuntaan, kuten on jo täällä men mainittukin. Tämän lisäksi olen itsekin puuttunut komission ja neuvoston toimintaan, kun kansainvälisesti puhutaan ihmisoikeuksien loukkauksista. Varsinkin on kyse kahdenkesta sopimuksesta tai kauppasopimuksesta, josta on käyty neuvotteluja. Minä olen tästä laitunut mietinnön. Pyydän, että komission jäsen voisi tästä enemmän kertoa. Lopuksi toivotan Kongosta myös valtuuskunnan. Heillä kaikilla on tämä kukkanen muistuttamalla meille, että tämä päivä on tärkeä, on yhteistä taistelua myös niiden ihmisten kanssa, jotka kärsivät tästä. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi ECR-ryhmän puolesta Janna Kudakis, kaksi minuuttia. Kiitoksia. Naisiin kohdistuva väkivalta erityisesti kodin seinien sisällä on aihe, jota vastaan pitää todellakin taistella. Ja nyt kiitän, kiitänkin siitä, että se on nostettu päivävaloon. Meidän täytyy kuitenkin tunnistaa, että tämä on paitsi, väkivalta, äh, paitsi äh, sukupuolikysymys ja politiikkakysymys, eikä pelkästään ihmisoikeuskysymyskään, vaan rikosoikeudellinenkin kysymys ennen kaikkea. Ja koska tämä on rikosoikeuden alainen äh, rikos, näin se on sitten jäsenmaiden näiden oma asia hoitaa pois päiväjärjestyksestä. <clears throat> Yksi neljästä naisesta äh, kokee perheväkivaltaa Euroopan unionin äh, äh, sisäpuolella. Meidän pitää olla e, en pyrkiä reagoimaan ennakolta, tuomaan resursseja tähän taisteluun. Ja meidän pitää taistella myöskin miehiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan yhtä lailla. Iso-Britannian laskelmien mukaan yksi kuudesta miestä joutuu perheväkivallan uhreiksi hekin hiljakkoin äh, äh, esiintyi äh, Lontoossa näitä pakolaisen, pakolaisryhmien edustajia puhumaan tällaisessa turvatalossa tai muutenkin väkivallan kohteeksi joutuneita. Ei se kohdistu pelkästään johonkin tiettyyn yhteiskuntaluokkaan. yhteiskuntaluokkaan tällaisten turvakotien rakentaminen uhreille, jossa vahvistetaan heidän toimintakykynsä yhteiskunnassa, ovat erittäin tärkeitä ja ne tarvitsevat myöskin riittävää rahoitusta. EU voi olla proaktiivinen tässä jotta naisiin, naisiin ja miehiin kohdistuva väkivalta saadaan aisoihin. Me emme enää yhteiskuntana voi ummistaa tältä silmiämme. Kiitoksia sitoimattomien puolesta. Edustaja Stassen, yksi minuutti. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, collega Svensson heeft schriftelijke... Ah, rakkaat kollegat, Rova Svensson esitti suullisen kysymyksen, eh, jonka tarkoituksena on saada aikaiseksi asiaa koskeva päätöslauselma. Kysymys on ongelmasta, eh, joka näkyy Euroopassa monilla tasoilla ja tarvitaan varmasti lähestymistapa, joka olisi eurooppalainen. Me haluamme korostaa yhteistä lähestymistapaa eri jäsenvaltioiden tasolla eikä yleisluontoista jäsenvaltaa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa on otettava huomioon, sitä pyrittävä vähentämään ja erityisesti on otettava huomioon muslimi naisiin kohdistuva väkivalta perhepiirissä. On hyvin tärkeää, että on että otetaan huomioon muslimien kanta naisiin kohdistuvan väkivaltaan ja juuri näissä piirissä tapahtuva jäsenvalta on asia, jota ei voida hyväksyä. Minun puolueryhmäni haluaisi, että juuri tätä asiaa tarkasteltaisiin tältä näkökulmalta. Sitten seuraavaksi muut puhujat. Rova Bauer, puolitoista minuuttia. Sipänäilökuur. Kiitoksia kovasti, herra puhemies. Hyvä ministeri, komission jäsenet. Minä haluaisin palauttaa mieleen ministeri teidän puheenvuorossanne tulleen seikan nimittäin, että sivilisaatioissa me ei ole sijaa väkivallalle. Se on hyvä muistaa, kun nyt juhlimme myös kymmentä vuotta tämän YK päätöslauselman hyväksymisestä. Katsotaan, mitä tapahtuu 10-20 vuoden päästä. Puhummeko samoista asioista vai vieläkö seuraajamme puhuvat samoista asioista nimittäin, että myös silloinkaan ei väkivallalla ole sijaa sivistyneessä yhteiskunnassa aika ei ole meidän puolellamme, jos katsotaan, niin yhteiskunnissa väkivalta on lisääntymään päin. Katsotaanpa viestinten vaikutusta. Niilläkin on varmasti oma osansa tässä ilmiössä. Totta kai kriisi sinälläänkin vaikuttaa. Psykologit kertovat, että kriisillä voi olla kielteisiä vaikutuksia ihmisten aggressiiviseen käyttäytymiseen. Siis naisiin kohdistuva väkivalta on totta kai ongelma. Tiedän, että moni mieskollega usein sanoo, että kyllä miehetkin voivat olla väkivallan uhreja pitää paikkansa, mutta valitettavasti on todettava, että tilastolliset osoittavat, että 95 prosenttia uhreista on naisia. Niin ikään kuin katsotaan ihmiskaupan uhreja, niin 80 prosenttia ihmiskaupan uhreista on naisia. Herra puhemies, hyvä komission jäsen, nyt on tullut korkea aika toimielimissäkin käsitellä tätä vakavasti. García Garcia. Berrez, olkaa hyvä. Hoy millones de personas Tuhannet ihmiset ja naiset nostavat nyt äänensä sukupuolta sukupuoliväkivaltaa vastaan. Meidän on todella nyt otettava tämä vakava uhka huomioon. Historiallisesti olemme, naiset ovat olleet epätasa-arvoisia. Ei ole mitään perusteita sille, että naisia murhataan, vaan siksi, että he ovat naisia Olemme kaikki kuitenkin vastuussa tästä todellisuudesta. EU-instituutioita, jäsenvaltiot ja organisaatiot, kaikkien on nyt yhdistettävä voimansa, jotta sukupuolien liittyvä väkivalta saadaan juuretuksi. Tarvitaan myöskin tasa-arvoisempaa lainsäädäntöä ja on toimittava rohkeammin. Maat, kuten Espanja, ovat ottaneet hyvin selkeä kannan tähän. Sukupuoliväkivalta on hyvin eh, tärkeä asia ottaa huomioon valistus ja ennaltaehkäiseminen, stereotypioiden eh, huomioon ottaminen ja uhrien auttaminen ovat keinoja, mm, joita voidaan edistää poliittisin keinoin. Ja niinpä juuri Espanjan puheenjohtajuuskaudella on otettu juuri painopistealaiseksi tällä parlamentissa eh, viedä eteenpäin tämän tyyppisen väkivallan torjumista. Me haluamme yhdistää voimamme ja toivon mukaan, että tällä tavalla miljoonat naiset, jotka ovat uhreja, voivat todella saada pelastuksen, koska he eivät kestä enää minuuttiakaan. Kiitoksia. Kretu, yksi minuutti. Într-adevăr, așa cum s-a subliniat aici, Kiitoksia puhemies. On todettu, että naisiin kohdistuva väkivalta on erittäin vakava ilmiö, johon ei aina kiinnitetä tarpeeksi huomiota. Se on jo yltänyt häkellyttäviin mittasuhteisiin, erityisesti kehittyvissä maissa, vallankin maissa, jotka ovat sodassa. Väkivalta naisia, lapsia, nuoria naisia kohtaan on yltänyt pelottaviin mittasuhteisiin Somaliassa, Burundissa, muissa sotaa käyvissä maissa, mutta muuallakin. Väkivalta on myöskin maailman rauhanomaisimmissa maissa aina läsnä. Sen vuoksi meidän pitää kiinnittää huomiotamme siihen, että niitä rangaistaan, jotka syyllistyvät näihin ihmisoikeusrikkomuksiin ja pyrkiä kaikin tavoin kohentamaan naisten turvallisuutta ja tarjoamaan paljon kaivattua apua väkivallan uhreille jotta heidät saataisiin uudelleen integroiduksi yhteiskuntaan. Haluaisin lopuksi mainita, että äh, kehitysvaliokunta on, äh, äh, on tämä, tätä päivää nimikkopäivää kunnioittanut ja haluankin kiittää komissiota, erityiskomissaari Ferrer Valneria kiinnostuksesta tähän erittäin tärkeää aihetta koko. Kosta, minuutti. Gentile presidente, Kiitoksia puhemies. Haluaisin omistaa tämän kansainvälisen päivän Anna Politkovskaja muistolle naisjournalisti, joka hengellään maksoi totuudesta puhumiseen. Konflikteissa on paljon naisten kärsimistä myös Euroopassa. Me, meillä on todistuslausuntoja, jotka ovat vastakkaisia kuin mitä usein nähdään viestimissä se kuva, joka naisista välitetään. Naisia nöyrytetään ja heihin kohdistuu vakava väkivalta. Toivottavasti Euroopan unioni puuttuu tähän. Nyt tarvitaan kiireellisesti johdonmukaista politiikkaa tilastoihin perustuen, ennen kaikkea alaikäisiin puututtaisiin, ihmiskauppaan, haavoittuviin ryhmiin, kuten maahanmuuttajanaisiin, mutta haluamme myös konkreettisia tuloksia, kuten komission jäsenkin totesi, jo suuntaviiva Euroopan unionissa aseellisia konflikteja varten ainakin rahoitusta tarvitaan PK, pienille yrityksille, yhteisölle, jotka kantavat huolta siitä, että voidaan integroida uhreja. Me tiedämme, että tänä päivänä meillä on uusia mahdollisuuksia Lissabonin sopimuksen myötä. Ja Tukholman ohjelmankin myötä voimme yhteisöllistää tätä ennaltaehkäisyä, mutta meidän täytyy miettiä muutakin väkivallassa. Missä se tapahtuu, minkälaisessa yhteydessä nuorten parissa se on lisääntymään päin alkoholin ja huumeiden käytönkin vuoksi. Siitä puhutaan liian vähän, kun väkivarasta puhutaan. Η κυρία Σενίσνιν, yksi minuutti. Panie przewodniczący, koleżanki i koledzy, miliony Arvoisat eh, kollegat, miljoonat eh, naiset joutuvat hakatuiksi, heitä myydään, heitä käytetään väärin, heitä raiskataan Heitä kohdellaan äh, näin vain sen takia, että he ovat naisia naisten keskuudessa. Tästä syystä kuolleisuus on paljon suurempi kuin esimerkiksi syövän vuoksi. Senpä takia meidän täytyy torjua tämä vitsaus koko yhteiskunnassa ja kaikissa politiikoissa on todella pyrittävä eroon uskontojen vaikutuksesta, koska ne edistävät miesten ylivaltaa. Minun maassani konservatiivinen oikeisto on täysin papiston talutusnuorassa ja haluaa julistaa miesten ylivaltaa ja sellaista elämämallia naisille, joka vain pyörii lasten ja hellan ympärillä. Esimerkiksi abortti ja keinohedelmöitys ovat täysin kiellettyjä. Puolalaiset naiset joutuvat kantamaan ristinsä ja tätä ilmiötä vastaan meidän täytyy taistella. Naisiin kohdistuva väkivalta on myöskin tullut huomatuksi sen toimit Puolassa tällä parlamentissa. Kiitoksia. Ensinnäkin sininen kortti on kysymyksiä varten puhjille, ei minuutin puheenvuorojen varten. Toiseksi me olemme jo myöhässä. Tämä on erittäin tärkeä keskustelu. annan ehkä kuudelle ihmiselle minuutin puheenvuoron, mutta en enemmälle voi antaa. Katsotaan, miten menee. Eli seuraavaksi keskustelman puhujaluetteloa. Grünich, minuutti monsieur le président, chers collègues. Kiitos puhemies, rakkaat kollegat. Joka päivä Euroopassa yksi nainen viidestä joutuu väkivallan uhriksi. Tätä ei voida hyväksyä, väkivaltaa voida hyväksyä missään muodossa, mutta kuitenkin Euroopassa monet nuoret naiset ja tytöt joutuvat näistä äh, asioista kärsimään äh, väkivallan muodot ovat moninaiset. On perheväkivaltaa, seksuaalista kiusantekoa tai häirintää ja jopa parisuhteessa tällaista tapahtuu kaikkialla Euroopassa. Euroopassa perheväkivalta on 16-44-vuotiaiden naisten keskeisen kuolinsuu. Tämä on siis todella vakava asia. Naiset joutuvat väkivallan uhreiksi ja pelkät puheet eivät riitä, vaan tarvitaan toimia. EUn täytyy nyt kaikkein heikoimpia tässä pyrkiä suojelemaan. Tämä on ihmisoikeustaistelu, mistä on kysymys. Ja Daphne-ohjelmahan pyrkii nimenomaan kaiken tyyppistä väkivaltaa juurimaan, mutta se on riittämätön. Tarvitaan uusia aloitteita, jotta saataisiin aikaiseksi johdonmukaisia eurooppalaisia suunnitelmia ja tuen sitä, että lähdettäisiin pitämään tällaista vuosittaista kansainvälistä naisten, naisiin kohdistuvan väkivallan kieltämisen vuotta. Kirja Ronzuli, Kiitos, puhemies. Viitaten siihen, mitä Matteera ja Stassen totesivat liittyen kulttuuriseen uskonnolliseen väkivaltaan. Minä halusin tämän minuutin uskoa omista sille, että kerron henkilökohtaisesta kokemuksesta. Olen ollut myös vapaaehtoistyössä. On kyseisestä Kaarin nimisestä naisesta, joka ei halunnut murkaa pukea päälleen. Hänelle päälleen rankaisuna kaadettiin happoa, kun hän oli nukkumassa. Nyt hänellä on burka, ei siitä syystä, että hän sitä haluaa pitää päällä, vaan peittääkseen tämän traagisen väkivallan jäljet. Tänä päivänä minä toivon, että ei pelkästään jää päivämääräksi kalenterissa, vaan tämä olisi selvästi avunosoitus näille väkivallan uhreille, naisille, että sanat voisivat toteutua konkreettisiksi teoiksi. Kiitos. Monsieur le Président, chers collègues. Puhemies, rakkaat kollegat, monet naiset maailmassa ja Euroopassa joka päivä taistelevat väkivaltaa vastaan, mutta mutta heidän ei pitäisi jäädä yksin tässä taistelussa, koska tämä väkivalta usein on miesten aiheuttamaa ja tämä on todella ihmiskuntaa vastaan tapahtuvaa väkivaltaa. Kaiken täytyisi siis sitä torjua nyt on muistettava, että miehet ovat varmasti olleet tietyn kampanjan johdossa, joka jo alkoi Kanadasta jo vuosia sitten. Ja silloin päätettiin, että, että naisiin kohdistuvaa väkivaltaa lähtevät myöskin miehet torjumaan Tämä on vain yksi osoitus tästä ja on muistettava, että myöskin kongolaiset naiset todella kärsivät väkivallasta siellä. He olivat täällä äsken läsnäkin. Senpä takia toivonkin, että kaikki kollegat yhtyvät tähän taisteluun. Kysymys on paitsi fyysisestä myöskin psyykkisestä väkivallasta. Tiedätte, että monta kertaa sanat sattuvat paljon pahemmin kuin lyönnit. Sarbuja, minuutti violena împotriva femeilor sub diversele sale forme puhemies, naisiin kohdistuva väkivalta vaihtelee ja riippuu siitä poliittisesta, taloudellisesta ja sosiaalisesta kontekstista. Saattaa ulottua psyykkistä väkivallasta pakkoavioliittoihin tai muihin väkivallan muotoihin. Kaikki nämä naisiin kohdistuvat väkivallan muodot ovat Eh, rik- ihmisoikeusrikkomuksia, joita ei voida hyväksyä ja ovat eh, esteenä naisten ja miesten väliselle tasa-arvolle. Tällä ilmiöllä on enemmän uhreja kuin syövällä ja se jättää syviä arpia ihmisten sieluun ja koko yhteiskunnan rakenteisiin. Sen vuoksi tulisi tehostaa taisteluamme tätä ilmiötä vastaan. YK on arvioiden mukaisesti, arvion mukaan ähm, äh, naisiin kohdistuva väkivalta lisääntyy vuosi vuodelta ja eh, kaikkia tapauksia ei edes tunneta. Eh, eh, Romaniassa olen, mukana YK tukemassa kampanjassa nimeltä Naiset varjoissa. Ja, ja siinä pyritään saamaan ihmiset tietoisiksi tästä vakavasta ongelmasta. Vaisi minuutti. Kiitos äh, puhemies, hyvät äh, naiset ja herrat. Äh, naisiin kohdistuva väkivalta on karmea ihmisoikeusrikko tapaus sitten missä muodossa tahansa iskuina, pakkoavioliittona tai muuna. E, erityisesti tämä murha on kaikkein pelottavin muoto tässä väkivallan, tämän väkivallan saralla. Me olemme juuri hyväksyneet Lissabonin sopimuksen ja siinä on vielä liitteenä sitten ihmisoikeuksien perus kirja. Ja Euroopan unioni tämän jälkeen on erinomaisen velvoittunut tekemään kaikki, voi kaiken voitavansa tämän asian korjaamiseksi. <clears throat> Ajatellaan, että, että, että, että ajatellaan vaikkapa Kongon, Kongon tilanteen, siellä väkivalta on raivannut kaikissa mahdollisissa muodoissa. Siinä ei ole tehty eroa pienten lasten ja, ja korkeapalkkaisten sivistyneiden akateemisten naisten välillä. <clears throat> Sen voi, me voisimme yrittää rajoittaa esimerkiksi asekauppaa tällä varjolla. <clears throat> Tämä ei ole kuitenkaan pelkkien, pelkkään naisten ongelma, vaan kaikkien maailman ihmisten ongelma ongelma. Meidän pitää Euroopan unionin toimesta tehdä kaikki mahdollinen tämän tilanteen korjaamiseksi. Kirja Hanslik, Hanslik minuutti. Przewodniczący, szanowni państwo, w ostatnich latach mnożą... Kiitoksia, puhemies, hyvät herrat. Yhä enemmän on aloitteita naisen kohdistuvan väkivallan poistamiseksi. Kuitenkin ilmiö on edelleen olemassa Euroopassa kaikissa ikäryhmissä ja kaikissa sosiaalisissa luokissa. Naisiin kohdistuva väkivalta ei ole mitenkään luonnollista tai väistämätöntä. Naisiin kohdistuva väkivalta kaikkialla maailmassa on silkka rikos. Siinä loukataan ihmisarvoa, turvallisuutta ja psykologista ja ruumillista koskemattomuutta. Naista ei saa pelkästään esittää uhrina, vaan meidän täytyy myös tuomita itse väkivallan teko ja tekijä. Emme voi sallita rankaisemattomuutta. Meidän täytyy tietyt stereotypiat hävittää. Tässä tarvitaan kampanjaa niin, että kaikki tajuisivat tämän tilanteen. Kirja Figuero. Figueredo, minuutti. Signor Presidente, que Dia Internacional de Eliminação da Violência contra... Arvoisa puhemies, nyt kun julistetaan naisen kohdistuvan väkivallan poistamisen vuosipäivää, on muistettava, että monissa yhteiskunnissa on olemassa hiljaisuuden muuri, joka pitäisi nyt saada romahtamaan. Ja sen takia miljoonat naiset nyt ovat ikävässä tilanteessa Tämä on valtava este naisten osallistumiselle yhteiskunnalliseen, poliittiseen, julkiseen elämään tai työhön. Näin häntä, edusteta, häntä estetään todella käyttämästä kansalaisoikeuksiaan on myös erilaisia kulttuureja ja perinteitä, jotka ja tiettyjä kriisejä ja yhteiskunnallisia virtauksia, kuten vaikka kapitalismi, joka tekee naisista haavoittuvaisempia, on köyhyyttä ja syrjäytymistä, joka myös ruokkii prostituutiota ja naiskauppaa Senpä takia tarvitaan rahaa ja sitoutunutta politiikkaa, jotta naisen rooli yhteiskunnassa vahvistuisi ja että edistettäisiin tasa-arvoa. Tarvitaan myöskin todellinen suunnitelma kaiken väkivallan äh, torjumiseksi, äh, kun se kohdistuu naisiin. Samoin myöskin pitää myöskin suojella uhreja. Olen todellakin pahoillani jäljellä vielä puhujien puolesta. Niissä on mitä viimeinen puhujamme. Denneto. Ja ne ole enää paikalla. Ei vaan on. Euh, les années 2000 se caractérisent en Europe. 2000-luku on tuonut paljon turvallisuuteen ja vankitsemiseen liittyviä lakeja. Budjetit näihin liittyen ovat räjähtäneet. Kuitenkin naisten kohdalla väkivalta ei häviä. 2008 Yli 500 ihmistä, naista kuoli miehensä iskuihin. Turvallisuustoimet, joita on tuotu kameroineen tai biometriikan myötä, eivät vastaa todellisiin turvallisuustarpeisiin naisten parissa. Tämä väkivalta kohdistuu kaikkiin naisiin kaikissa maissa, oli heidän alkuperänsä, sosiaaliluokkaan tai uskontonsa mikä tahansa. Se liittyy syrjintään, joka perustuu sukupuoliseen kuulumiseen. Seksismi kuten rasisminkin, on se, että siinä kielletään toiselta olemisen oikeus. Miten voi tällaisen vastaan taistella? Se edellyttää poliittista tahtoa, määrätietoisuutta, valistaa, ennaltaehkäistä, suojella, poliittista tahtoa hävittää kaikki syrjintä. Siinä väkivalta on syntyy. Turvallisuus yli puolelle kansalaisista – Euroopassa varmaan on myös poliittisen investoinnin arvoinen. Kiitos. Seuraavaksi neuvoston puolesta kahden minuutin ajan Rova Torstensson. Kiitos puhemies. Arvoisa komissaari, arvoisa naisten oikeuksien valiokunnan edustus äh, äh, naisväkivallalla on äh, monet kasvot ja se voi ilmetä monella tavalla. Mutta tämän altistuneisuus ja, ja tuska on sama, onpa uhrina kuka tahansa ja muoto mikä tahansa komission aloitteet tässä, tällä saralla ovat tärkeitä. Minun käsitykseni, että Eurooppa voi toimia tässä moottorina tasa-arvon lisäämiseksi, parantamiseksi. Meidän pitää toimia strategisesti. Monta aloitetta on tullut teiltä edustajilta ja toistan, että naisiin kohdistuva väkivalta on yksi Ruotsin puheenjohtajakauden painopistealueita. Tukholman ohjelman puitteissa, joka ensi, ensi, vuonna, ensi, kuukaus, ensi kuussa hyväksytään, tarjoaa uusia mahdollisuuksia taistella tätä väkivaltaa vastaan ja pureutua myöskin syyllisiin marraskuussa järjestettiin kokous, jossa kansalaisjärjestöillä ja muilla päättäjillä oli mahdollisuus vaihtaa näkemyksiä naisiin kohdustuvasta väkivallasta. Tämä kokous järjestettiin Ruotsin puheenjohtaja Ruotsin, puheen, Ruotsin toimesta. Tarkoituksena on niin ikään pyrkiä painottamaan uusia toimintamahdollisuuksia väkivallan uhreille, uhreja uhrien auttamiseksi. Haluan kiittää tästä tärkeästä keskustelusta. Tie on pitkä ja mutkikas, mutta meidän tavoitteenamme täytyy olla, että naisiin kohdistuva väkivalta saadaan aisoon loppumaan. Kiitoksia neuvostolle. Sitten komission puolesta herra De Mr. President. Kiitos herra puhemies. Muutama sana lopuksi. Ensinnäkin haluaisin kuitenkin kiittää kaikkia jäseniä, jotka osallistuvat keskusteluun, vähän tärkeän keskusteluun. Yksi yhdestä brutaaleimmasta ihmisoikeusloukkauksista. Ei ole kyse pelkästään kehitysmaista. Täällä on mainittu Kongo monen otteeseen. Meidän pitäisi puhua myös muista kehitysmaista. Pakistan eilisiltana, kun täällä oli kokous ollut parlamentissa, katselin televisiota. Siellä oli ohjelma 24 sur 24 kanavalla – siellä käsiteltiin Pakistanissa naisten kohdattua väkivalta. Se oli kammoksuttava, kam, kamala kerta kaikkiaan, mutta, mutta se on myös totta. Yksi jäsenistä täällä kertoi esimerkin naisesta, joka ei halunnut murkaa pitää päällään. Mutta kai on ilmeistä, että konflikti pahentaa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Seksuaaliväkivaltaa käytetään myös aseena sodissa. On nähty, että yhteiskunnallinen kudos ja kohesio perinteisissä, perinteisissä yhteiskunnissa ovat häviämässä. Päädytään tilanteeseen, etteivät pelkästään kapinalliset vaan, tai sotilaat, vaan myös kansalaiset, niin kutsutut tavalliset kansalaiset, syyllistyvät tämän tyyppisiin kammottavien hyökkäyksiin naisia vastaan ja lapsiakin vastaan. Moni jäsen on kysynyt, olisiko mahdollista saada aikaan eurooppalainen direktiivi, joka käsittelisi naisen kohdistuvaa väkivaltaa niin, että voitaisiin ennaltaehkäistä, antaa tukea uhreille ja saattaa myös vastuuseen syylliset. En tiedä, onko olemassa oikeus perustaa. Lissabonin sopimussa on oikeus perustaa täsmällisimmille toimille, joihin voidaan kyllä ryhtyä, varsinkin mitä tulee ihmiskauppaan, laisten, lapsien seksuaalisen hyväksikäyttöön ja pedoporno, lapsipornografiaan. Siellä on maininta Lissabonissa. Mutta ihmisoikeussopimus ei sellainen ole mikään oikeusperusta hyväksyä direktiivi. Kuitenkin uskon, että komission täytyy jatkossakin selvittää eri keinoja puuttua ongelmaan. Varsinkin ohjelmin, jotka eivät pelkästään liity kehitysmaihin, vaan myös haavoittuviin ryhmiin ja jotka keskittyvät myös omiin jäsenvaltioihimme. Myös meillä Euroopan unionissa, missä meidän pitäisi olla esimerkkinä miesten ja naisten suojelussa, niin edelleen on ongelmia täälläkin. Te voitte luottaa komissioon nykyiseen, mutta myös seuraavaan. Me jatkamme tätä toimintaa ja vielä sitä vahvistammekin yksinkertaisesti siitä syystä, että se on meidän mielestämme välttämätöntä. Kuten täällä joku esittikin, että jäsenvaltioiden täytyy kantaa vastuunsa komission, kuten Euroopan unionikin, käsittääkseni kaikilla tasoilla. Toimivallassamme meidän täytyy miettiä tätä ongelmaa. Kiitos. Thank you very much, sir. Kiitos, äh, äh, herra komission jäsen, keskustelun päätteeksi. Mä äh, haluan päätöslauselman näistä asian valiokunnalta. Keskustelu päättyy ja äänestys on huomenna. Thank you. Uh, the next item is the Council and Commission. Seuraavaksi sitten neuvoston ja komission uh, julkilausumat koskien Somalian